ja toivon, että huomisessa äänestyksessä voimme hyväksyä mietinnön. Kiitokset. Děkuji vám, pane spravodaji. Kiitos. Dovolte také, abych... Kiitos. Nyt haluan kiittää esittelijää. Kun minä olin Euroopan neuvoston jäsen, silloin me keskustelimme usein väkivallasta urheilutapahtumissa, stadioneilla, ja minusta on joitakin mietintöjä, jotka on hyväksytty Euroopan neuvostossa, joka koskee tätä asiaa. Niitä voitaisiin myöskin katsoa ja ne voisivat osaltaan rikastuttaa meidän panoksiamme tässä asiassa. No niin, kiitos hyvät naiset herrat. Tämä päättää keskustelun tästä mietinnöstä. Ja nyt vuorossa on viimeinen kohta esityslistalla minuutin puheenvuorot. Ensimmäinen on herra Kukan, yksi minuutti. Kiitos puheenjohtaja, puhemies. EU perustuu yhteisille arvoille ja velvoitteille ja oikeuksille. Tämä on ollut perustaja isien ajatus, ja vain näillä ajatuksilla EU voi edelleen toimia. Tässä mielessä Unkari on tärkeä kumppani. Tämä kumppani on myös osoittanut, että se on kiinteä osa eurooppalaista perhettä. On välttämätöntä, että Tämä on todella selvää. Tällä hetkellä me käymme Unkarin kanssa keskustelua kansallisen pankin ja oikeuslaitoksen riippumattomuudesta. On myös muita asioita, jotka ovat jotka on sidottu EUn perustamissopimukseen, kuten demokratia, ihmisoikeudet ja sananvapaus. Voimakkaskaan hallitus ei voi toimia niin, että se aliarvioisi näitä oikeuksia. Olen varma siitä,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 Haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että näinä päivinä puhutaan kahdesta erittäin tärkeästä sopimuksesta, aktasta ja vakaussopimuksesta. Nämä kaksi sopimusta vaikuttavat ihmisten elämään radikaalilla tavalla. Puhutaan erittäin tiukoista menettelyistä, joihin ryhdytään lähitulevaisuudessa, jotka vaikuttavat Euroopan kansalaisten yksityiselämään, työpaikkoihin ja elintasoon. Euroopan unionissa on maita, jossa nämä sopimukset tarkistukset ovat jääneet täysin keskustelun ulkopuolelle. On valtionpäämiehiä, jotka eivät koskaan keskustele näistä asioista kansallisessa parlamentissa, esimerkiksi Romaniassa. Kukaan ei tiedä edes, mitä tämä akta tarkoittaa tai mikä vakaussopimus on. Ei tämä mitään demokratia ole. Jos halutaan lopettaa kriisi, jos halutaan saada yhdistynyt ja vahva Eurooppa, niin meidän täytyy turvata demokraattiset arvot. Kiitos. Seuraavaksi Rova Bilbao. Olkaa hyvä. Bilbao, pardon. Kiitos puhemies. Vuosien 70-80 välillä Euroopassa, Espanjassa ryöstettiin tuhansia vauvoja. Monet äidit joutuivat saada tiedon siitä, että heidän lapsensa oli kuollut kuolemasta laitettiin todistus ja esitettiin näin näis hautajaisia. Pelkästään Baskimaalla oli satoja tapauksia, jotka ovat johtaneet lukuisiin oikeusutkimuksiin. Tähän mennessä on avattu kolme hautaa, he olivat tyhjiä. Tämä on pelkästään järjestäytynyt rikos pystyy tekemään tällaiset rikokset. Edelleenkin on valinnut hiljaisuus viime kuukausin saakka. On liitto järjestö, joka käsittelee näitä tapauksia, on sitten uhreja, jotka etsivät tyttäriään ja poikiaan. Näistä teosta vastuussa olevat ovat edelleen rankaisemattomia. On kysymys tapauksista, jotka tapauksista koskettavat vanhempia ja lapsia. Tämä merkitsee sitä, että tarvitaan tukea ja herkkyyttä. Tarvitaan sitä, että Euroopan toimismiehet tulevat myöskin seuraamaan tätä tapausta ja pystyvät auttamaan siinä, että asia saadaan selvitettyä. Kiitos. Ja nyt herra Tramopulos. Není tu další pan Tavares. Hän ei ole paikalla. Herra Tavares. Není tu pan... Hän ei ole paikalla. Herra Ferreira. Obrigado, president. Kiitoksia, puhemies. Eurostatin tilasto tilastot, jotka koskevat työllisyyttä, osoittavat, kuinka huonosti Euroopan politiikka toimii. Tällä hetkellä Portugalissa työttömyys on 14 prosenttia, mutta nuorista 41 prosenttia ovat työttömänä. Tämä on huono luku Portugalissa koko demokratian aikakautena. Täällä on dramaattisia seuraamuksia. Euroopan säästöohjelma on johtanut leikkauksiin, esimerkiksi liikenne, terveydenhoito, palveluissa ja monia muillakin strategisilla sektoreilla. Tämä johtaa lisää työttömyyteen, köyhyyteen ja eriarvoisuuteen. Tämä osoittaa, kuinka tyhjää puhetta tämä koko retoriikka on, jota kuullaan Eurooppa-neuvoston kokouksissa mukaan luettuna tämän viikon alkupuolella. Mikä tarkastellaan lukuja vuodelle 2012, Euroopan unionista on tulossa heikompi ja heikompi niiden katastrofaalisten velka taakkojen vuoksi ja säästötoimien vuoksi, joihin on ryhdytty. Tilanne, tilanne on katastrofi. tämä täytyy löytää ratkaisuja. Mr. Jobro. Nyt herra Jobro. Panie przewodniczący, panie przewodniczący, otóż 18 Hyvä puhemies. 18.11. esitin kysymyksen komissiolle, joka koskee aktasopimusta. sopimusta Kysymys on erityisen tärkeästä kysymyksestä, koska se aiheuttaa paljon ristiriitoja monissa maissa, mukaan lukien maani Puola. Haluaisin tietää, että onko tämä aktasopimus yhdenmukainen niiden säännösten kanssa, joita Euroopan unionissa on voimassa. Ja sain vastauksen viides ensimmäistä komissio de Ryhtin nimellä, jossa hän totesi, että kokonaisuudessaan yhdenmukaisuus on olemassa. Se on yhdenmukaista Euroopan unionin lainsäädännön kanssa ja Euroopan unionin oikeusperiaatteiden, kuten myöskin perusoikeuskirjan kanssa. Mutta 24.11. tuomioistuin teki päätöksen, joka yllättäen toteaa aivan päinvastaista ja tietyt aktan näkökohdat ovat vastakkaisia ihmisoikeus kysymysten kanssa ja Euroopan unionin takamioikeuksien kanssa. Tätä tilannetta täytyy selvittää. To Mr. Ja nyt herra Hartong. It's not here. Hän ei ole paikalla. Sitten herra Binef. Hänkään ei ole paikalla. Ja nyt sitten herra Sikierski. Rok 2012 jest wyjątkowo bogaty. Kiitoksia puhemies. Unionissa on tapahtunutkin paljon. Esimerkiksi finanssipoliittinen sopimus on allekirjoittamista vaille valmis. Sillä pyritään taistamaan kriisiä vastaan ja tarkoituksena on ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimiin mukaan luettuna monivuotisten rahoituskehysten tiimolta käyty keskustelu. Moni asiat on tapahtumassa. Monilla, monet politiikat kohdistuvat kolmansiin maihin. Mukana on joitakin elementtejä, jotka perustuvat Rooman sopimuksiin mukaan luettuna. Elintarvike, elintarvikkeiden toimitusvarmuus ja maanviljelijöiden kohtuullinen tulotaso. Erityisestikin elintarvikekysymys on erittäin tärkeä unionin kannalta. 50 vuoden kokemus yhteisestä maatalouspolitiikasta on opettanut meille moniakin asioita. Nyt ollaan järjestämässä tietuskampanjaa, jonka tarkoituksena on edistää maatalouspolitiikan asemaa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Kiitos. Madame Flash. Nyt puheenvuoron saa Flasikova. Mikä? Hän ei ole paikalla. Ja sitten herra Cortez Lastra. Kiitos, puhemies. Teka, monikansan yrityksen johtoneuvonton, että tulee poistamaan Kantabriassa yli 180 työntekijää. Tämä tulee vaikuttamaan voimakkaasti alueeseen. Tämä toimenpide tulee vaikuttamaan yli 400 teollisuustyöpaikkaan ja satoisiin yrityksiin alueille, jotka ovat olleet alihankkijoita. Taloudellinen tilanne on sellainen, että on vaikea tehdä tällaisia ratkaisuja. Ja kysymys on siitä, että toinen siirretään Euroopan ulkopuolelle. Euroopan komissio täytyy vaatia, että Rantabrian hallitus sitoutuu voimakkaammin edustamaan työntekijöiden asemaa alueella tällaisessa konfliktilanteessa. Ja on tärkeää, että tutkitaan kaikki mahdollisuudet Euroopan tasolla, jotta voidaan käyttää globalisaatio rahastumista. Eurooppa ei voi sallia tällaista työttömyyden lisääntymistä. Kantabriassa täytyy on sitoutua siihen, että saadaan aikaan työpaikkoja ja on tärkeää, että työntekijöille täytyy saada selvitettyä paikan ja Tämä on hyvin tärkeä alueemme teollisuudelle. Puheenvuoron saa Nova Haakin. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia, hyvä puhemies. Iranissa sanotaan, että säilyttää finanssipoliittisen sopimuksen säännöt, näin vältetään taloudelliset ongelmat tulevaisuudessa ja ratkaistaan tämänhetkiset ongelmat. Vuodesta 2002 2008 asti me emme kertakaan rikkoneet vakaus- ja kasvupakettia vastaan. Tiedämme siis katkerista säännöistä, katkerista kokemuksista, että säännöissä pysyminen ei välttämättä aina tuo positiivisia tuloksia. Vuonna 2007 BKT-suhde oli 30 prosenttia. Vuonna 2030 se on 145 prosenttia. Yksikään kehittynyt talous ei voi kestää tämän tyyppisissä velkatasoissa. Olemme juuri kestäneet neljän vuoden säästökuurin. Pankkien pelastaminen Irlannissa ja Euroopassa on johtanut kestämättömään tilanteeseen. Meille kuitenkin sanotaan, että jatketaan samalla linjalla, ei sitouduta eurovelkakirjoihin eikä ratkaista näitä ongelmia. Ei pystytä eikä kyetä No tämä on menemän, melkein, miltei kiristystä. Nämä ovat kaikkein tiukimmat sanat, jotka olen täällä parlamentissa sanonut. Toivottavasti niitä ei tarvitse enää toista. Kyllä Eurooppa voi onnistua paljon paremmin oman itsensä ja Irlannin vuoksi. Just now. Ja nyt puheenvuoron saa herra Portas. Kiitoksia puhemies. Nyt kun Kreikassa on asianhoitaja hallitus, teknokraattihallitus, teknokraatti vastaa Kreikan taloudesta ja Merkel vaatii nyt myöskin sitä, että teknokraatit hoitaisivat koko Kreikan talouden. Eurovyöhykkeen maiden budjetitkin pitäisi hoitaa e- eurokraattien voimin teknokraattien voimin. Tässä tulee mieleen Venäjän vallankumous. Ihmiset halusivat hypätä pois junasta, kun junaa ohjasivat ihmiset yhteiskunnan ulkopuolelta käsin. Sama vaara on nyt Euroopassa tänä päivänä. Vallankumoukset aina noudattavat samaa kaavaa. Ulkopuoliset tulevat päättämään ihmisten asioista ja sitten syntyy vallankumous. Kun Euroopassa työttömyys on 30 prosenttia, niin silloin kyllä mellakoita syntyy. Paka Nikolau. Kiitos puhemies. on? ei tarvitse muistuttaa siitä, että lähipäivät ovat ratkaisevia sen osalta, että löydetään tehokas ratkaisu Kreikan velkakriisiin. Haluaisin muistuttaa siitä, että näinä vaikeina hetkinä todella kaikkien täytyy tehdä parhaansa, jotta kriisi saadaan ratkaistua. Tämä koskee myös Euroopan keskuspankkia. Sen täytyy viimeinkin ryhtyä toimiin, jotka voisivat johtaa siihen, että saataisiin helpotus veloissa, joka on 10 miljardia, ja johtaisi siihen, että tehdään myöskin leikkauksia niiden joukkoväkirjojen osalta, jotka ovat Euroopan keskuspankin hallussa. Minä en vaadi mitään luopumista veloista, mutta että luovutaan vain niistä voitoista, joita nämä obligaatiot tuovat tullessaan. Noin 75 prosenttia ostoarvosta. Ja jos nyt ajatellaan sitä, että takaisin osto on 100 prosentista, silloin on kysymys voitosta, eikö niin? Seuraava puhuja on Aila Fender. Kiitos puhemies. Niin. Espanja Ranskassa tilanne on se, että 2000 työntekijää ja 10 000 ihmistä ovat, matkustajaa ovat menettäneet tietoja. Me olemme kaikki uhreja, joka liittyy siihen, että hallinto on ollut huonoa, on hoidettu huonosti julkisia varoja. Samana kun olemme myöskin lentoyhtiöiden uhreja ja olemme myöskin vastuussa sen tukijärjestelmän uhreja, joka ei ollut tehokas. Tämä kaikki on Euroopan komission uhri vuodesta 2009 me olemme pyytäneet lainsäädännön toimia komissiolta, jotta se tarttuisi näihin seurauksiin, joita on silloin, kun lentoyhtiöt päätyvät maksukyhtymiksi, jotta suojellaan riittävästi matkustajien ja kuluttajien oikeuksia, samoin tavoin kun pyritään suojelemaan myöskin työntekijöitä näissä tilanteissa. Rova komission jäsen, me tarvitsemme lainsäädäntöesitystä, joka ei koskisi pelkästään vapaaehtoisia toimia. Me tarvitsemme jotakin, mikä suojelee matkustajia ja työntekijöitä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Ja nyt puheenvuoron saa herra Bushoi. Thank you very much. Din a 12-a zi a lunii ianuarie... Kiitoksia. 12.1. monet romanin kansalaiset päättivät mennä kaduille ja he ovat jatkaneet siellä oloaan. Me emme voi jättää huomiota heitä. He haluavat elää maassa, jossa vaaleja ei pidetä vain hallituspuolueen miellyttämiseksi. Ihmiset haluavat elää eurooppalaisessa maassa, jossa hallinnollinen ja alueellinen organisointi ei muutu poliittisten intressien mukaan. Ja maassa, jossa laita, lakeja ei hyväksytä sivuttamalla parlamentti, jossa terveysjärjestelmä ei muutu yön yli. He haluavat elää myös maassa, jossa yksi, yhtä prosenttia palkkakuluista ei leikata, jotta voitaisiin samalla mitalla lisätä kuluja. Nämä ihmiset haluavat vaalit ja nopeasti. Major. Kiitos puhemies. Haluaisin kiinnittää huomiota siihen, mitä vaikuttaa leikkauspolitiikka erinäisissä Euroopan jäsenvaltioissa, konkreettisesti minun omassa maassani Espanjassa, joita koskettaa myöskin näisiä autonomisia yhteisöjä, joista tapahtuu valtaisia leikkauksia terveydenhuollon alueella, koulutuksen alueella ja tämä vaikuttamaan ennen kaikkea julkisen kansanterveyden järjestelmään, samoin kuin myöskin koulutusjärjestelmään ja vaikuttaa siihen, mitä näitä palveluja voidaan järjestää. On pienestä kunnasta, Kataloniassa, jossa tällä hetkellä aiotaan sulkea e, ensiapuyksikkö, mikä vaikuttaa kaupungin asukkaisiin. He ovat tarkoitus on, että 95 kuuden päivän kuluttua tullaan sulkemaan tämä yksikkö. Tämä on tietysti symboli. Ihmiset ovat lähteneet liikkeelle puolustamaan jotakin, mikä on omaansa. Kysymys on palveluista, laadukkaista palveluista, jotka ovat julkisia, jotka koskevat terveydenhuoltoa ja koulutusta. Next. Kiitos. Seuraava puhuja on herra Nikolescu. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost profund șocat că... Kiitoksia, puhemies. Olin järkyttynyt, kun luin aamun lehden ja näin siellä muukalaisvihamielisen pilapiirroksen, jonka oli laatinut ehdokas, joka on vaaleissa, parlamenttivaaleissa ehdolla. Hän loukkaa romanialaisia kansalaisia totemalla, että varokaa romanialaista joulupukkia. Hän tulee kotiin ja vie television mennessään. Tämä on anteeksi antamatonta. Hän loukkaa ahkeria ihmisiä, jotka aina tukeneet ranskalaisia, Ranskan kansallista puoluetta pitäisi nyt moittia tästä pilapiirroksesta, Nas Front Nationalin edustaja. Kretu. Rova Kretu. Eh, președinte, situația politică... Kiitos puhemies. Romanian poliittinen tilanne on luultavasti sellainen, että perustavanlaatuiset periaatteet, jotka liittyvät oikeusvaltioon, niitä ei kunnioiteta. Tilanne on menossa huonosti, huonosta pahemmaksi. Tämä johtaa siihen, että ihmiset protestoivat kaduilla siksi, että nykyinen hallitus on ollut hirveä hallitus. Se ei ole kiinnittänyt huomiota kansalaisten oikeuksiin, se on aiheuttanut sosiaalista kärsimystä, se on loukannut parlamenttia, se on pyrkinyt mitätöimään poliittisen moniarvoisuuden. Se on keksinyt uusia poliittisia puolueita sadakseen tukea puolueita, joita koskaan kukaan ei ole äänestänyt. Ja seurauksena tästä oppositio on päättänyt kieltäytyä osallistumasta Romanian parlamentin keskusteluihin, koska sen toiminnallinen vapaus, sen perustuslaisia oikeuksia ei kunnioiteta. Me haluamme, että Romanian hallitus palaa siviilisen, ja poliisin toiminnan tasolle. Rova Ojulan. Thank you, President. The European Parliament. Kiitoksia, hyvä puhemies. Euroopan parlamentin kohta, kohdistui Anonymousin äh, tietoverkko, tietoverkkohyökkäys sen jälkeen, kun olimme allekirjoittaneet sopimuksen Japanin kanssa. Tässä välissä olen saanut paljon so- viestejä EU-kansalaisilta ja muualtakin, jotka ovat olleet huolissaan omista oikeuksista. Minusta on outoa, että EU ja 22 sen jäsenvaltioista allekirjoittavat ennen kuin ottivat huomioon kansalaisten huolenaiheet oikealla avoimella tavalla, aivan kuten demokratiassa pitäisi. Siitä syystä minä vetän komissioon ja jäsenvaltioihin, jotta nämä lisäisivät ponnistuksia, jotta voitaisiin tiedottaa tilanteesta kansalaisille ja saada heidän suos, suostumuksensa, kun ratifioidaan. EUn ja kansallisten hallitusten täytyy varmistautua siitä, että akta ei loukkaa perusoikeuksia yksityisyyteen ja ilmaisuvapauteen. The floor to miss... Nyt puheenvuoron saa herra Shogor. Magyarország... Unkari on sanonut uuden persain ja on ollut paljon reaktioita lehdistössä ja parlamentissa. Unkarin hallituksen suuntaan on nostettu vakaviakin syytöksiä. Monet ovat sanoneet, että tilanne on se, että usein ne, jotka ovat tuomineet tilanteen, eivät ole tunteneet Unkarin tilannetta, eivätkä Unkarin lainsäädäntöä eikä Unkarin arkielämää. Romanian unkarilaisen vähemmistön jäsenä minä seuraan läheisesti Unkarin tilannetta, samoin myöskin Slovakian, Romanian ja Serbian sisällöpolitiikkaa. Hyvät edustajatoverit, jos ajatellaan ihmisoikeuksia ja vähemmistön oikeuksia, että niistä huolissa ne kiinnittäisiin huomioon siihen, että Slovakiassa edelleenkin on voimassa laki, valtiollinen laki, ja tämä johtaa siihen, että ihmisiltä evätään heidän kansalaisuutensa. Ja haluaisin myöskin kiinnittää huomioon siihen, että Slovakiassa on myöskin kielilaki. Haluaisin myöskin kiinnittää huomioon siihen, että Romaniassa koulutuslainsäädännössä tilanne on se, että kiinnittää kiinnitä huomiota lainkaan siihen, että pyritään luomaan äh, tiedokuntia, jotka palvelevat vähemmistöjä on vältettävä sitä, että vain yhden ainoan hallituksen to- toiminta näyttäisi kiinnostavan teitä. Kiitos. Seuraava puhuja on herra Diaz de Meracarcia. Hän ei ole paikalla. Se merkitsee sitä, että seuraavaksi puhuu Rova Pasescu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să vă atrag... Kiitoksia, puhemies. Haluaisin kiinnittää teidän huomionne niihin traagisiin tapahtumiin, jotka ovat jääneet Brysselissä huomiotta. Kyse oli tammikuun ensimmäisestä päivästä ja tapahtumista Transnistriassa. Romanian kansalaiset ja 18-vuotiaata saivat surmansa rajalla. Venäläinen rauhanturvasotilas heidät tappoi. Tämä oli järkyttävä tapaus, joka aiheutti hyvin suurta huolta ja järkytystä ihmisten mielessä, ja Euroopan unionin takaportilla takapiha tämä tapahtui. Emme ole onnistuneet löytämään minkälaista ratkaisua Moldovan ja Euroopan unionin välisistä suhteista on kyse. Transnistriassa romanian kielen puhujia sorretaan ja heidän ihmisoikeuksiaan politan jalkoihin. Transnistrian tilanteen ratkaisu edellyttää sitä, että rauhanturvajoukoista tehdään siviilijoukkoja, jotka toimivat kansainvälisen mandaatin alla. Euroopan unionin täytyy ponnekkaammin puuttua tilanteeseen. Kiitoksia, puhemies. Hallitusten välinen sopimus, joka joka allekirjoitettiin tammikuun 30. päivä, pyrkii samaan aikaan parempaa budjettikuria. Yhtä tiukkaa sopimusta ei ole kuitenkaan työttömyystilanteesta tai nuorten työllisyydestä tai talouden elvyttämisestä. Romaniassa on valtava määrä perheitä, jotka ovat joutuneet köyhyysloukkuun hallituksen tekemien päätösten vuoksi samat, äh, sama hallitus on säätänyt muitakin lakeja ilman, että parlamentin kanta on kysytty. Mukaan luettuna vaalipäivää on muutettu. Ja Romanian kansalaisilla ei ole oikeutta ilmaistaan huoltaan. Nyt on, ovat ihmiset lähteneet kaduille, barrikaadille vaatimaan oikeuksia. Meidän täytyy voida luottaa poliitikkoihin ja demokratiaan. Romanian kansalaisten tavoin Euroopan kansalaistenkin täytyy voida odottaa muutakin kuin säästötoimia säästötoimien perään. Demokratia pikemminkin ihmiset haluaisivat. Seuraavaksi herra Työkeis. Herra puhemies, toissa vuonna Euroopan parlamentin täysistunto hyväksyi valtaisella enemmistöllä syaniditekniikkaa käyttävän kaivotoiminnan kieltämistä koskevasta päätösohjelmasta. Päinvastoin kuitenkin, että usein jätetään huomion ulkopuolelle se, viitaten myöskin kesävaltioiden omaan toimivaltaan, Euroopan komissio ei pysty kieltämään syanidin käyttöä kaivostoiminnassa. Romineissa kuitenkin kaikista protestista huolimatta edelleenkin etenee eteenpäin äh, Väräspatakin äh, kaivoksen toiminnan edistäminen. 30. tammikuuta 2000 Tisan syönikatastrofin vuosipäivänä minä pyysin parlamentin puhemiestä Martin Schulzia ottamaan yhteyttä komissioon ja Romaniaan niin, että hän muistuttaisi niistä toimista, joihin yhdyimme toissa vuonna. Valtaisan suunnitelman toteutumisessa näyttää siltä, että on 40 kertaa suurempi atomipompi syntymässä kun se on katastrofi, joka aikaisemmin on tapahtunut. Siis Sarbo. Seuraavaksi Sarbo. Vă mulțumesc. În acest moment, la București, temperatura se apro- Juuri nyt Bukarestissa lämpötila on miinus 20 astetta ja ihmiset ovat edelleen kaduilla protestoimassa kaupungin keskustassa aivan kuten viimeisen kahden viikon aikana muutenkin. Sama tilanne on nähtävissä myös muissa kaupungeissa Romaniassa. Nämä ihmiset vaarantavat terveytensä siitä syystä, että heitä on nöyryytetty liikaa maajohdon puolelta. He ovat epätoivoisia, koska heidän oikeutensa kunnoisen elämän omassa maassaan on heiltä kielletty. Ja poliittiset viranomaiset jättävät heidät huomiotta. Heidän määrätietoisuutensa jatkaa protesteja on selkeä. Yli 90 prosenttia haluaa, että presidentti ja hallitus eroaa Romaniassa. Tällainen jätetään että On esimerkiksi pyritty, pyritty viivyttämään vaaleja ja muuttamaan vaalisääntöjä. Ja näin kieltämään demokraattiset periaatteet ja ne ihmiset, jotka haluavat maansa takaisin. Next speaker. Seuraavaksi Rova Zaborska. rozhodnutím si dovolím informovať Európsky parlament. Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin kertoa parlamentille, että eräs henkilö, joka oli vuosikymmeniä ollut kansainvälisen liikkeen puheenjohtaja, perusti, joka oli perustanut sosiaalisen instituutin, jolla pyrittiin torjumaan köyhyyttä Euroopan unionissa. Hän oli jatkuvasti yhteydessä YK suuntaankin. Hän autteidensa ansiosta YKkin ryhtyi paremmin taistelemaan köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan. Edellisen parlamenttikauden aikana hän perusti interryhmän työstämään asioita. Minä haluaisin kiittää häntä poli- hänen poliittisesta vakaumuksestaan ja hänen tekemästään työstä. Ja meidän täytyy nyt muistaa, että äärimmäinen köyhyys EU:ssa ja kaikilla maailmassa on ihmisoikeusloukkaus ja meidän täytyy kaikkien taistella näitä köyhyyttä vastaan. Mr. Tanasescu. Ja nyt herra äh, Tanasescu. Kiitos, puhemies. Eilinen julkinen keskustelu, joka järjestettiin Euroopan parlamentissa, joka koski vakavia demokratian rikkomuksia – Baseskun hallituksen toiminnan aikana on saanut aikaan paljon kiinnostusta Romaniassa, samoin kuin myös kollegojen piirissä eri Euro- EUn jäsenvaltioista. Vaikka tämän järjestikin S ja D ja ALDE-ryhmät yhdessä, EPP-ryhmä on myös ollut edustettuna keskustelussa mukana ollut lukuisia Euroopan parlamentin jäseniä, jotka edustavat nykyisin hallituksessa olevaa puoluetta. Heidän ainoa ponnistelunsa oli pyrkiä estämään keskustelun hyvä kehitys ja pyrkiä jarruttamaan keskustelua kiinnittämällä kaikkien huomion triviaaleihin ja järjettömiin aiheisiin, joilla ei ollut mitään yhteyttä varsinaisen keskustelun aiheeseen. Jälleen kerran kuitenkin Euroopan parlamentti osoitti, että se on instituutio, joka ei suvaitse tällaista käytöstä ja osanottajat välittömästi rankaisivat tällaisesta käytöksestä. Haluaisin nyt kiittää tässä niitä parlamentin jäseniä, jotka osallistuvat tähän keskusteluun, ja haluaisin kertoa teille kaikille, että romanialaiset edelleen taistelevat demokraattisen ja oikeudenmukaisen ja rehellisen Romanian puolesta. Ja nyt herra Kelly. Kiitoksia puhemies. Minun aiheeni liittyy meriliikenteen turvallisuuteen. Merelläkin tapahtuu tragedioita pari viikkoa sitten viimeksi. Laiva upposi juuri ollessaan tulossa satamaan. Osoitan osanottoni varsinkin irlantilaisten perheiden suuntaan heidän menetyksensä vuoksi. Ja kun tämä italialainen ristäjä upposi, niin kenties tällainen epäkelpo toiminta ollut syypäänä onnettomuuteen, mutta esittäisin laajemman kysymyksen. Kuinka periliikenteen turvallisuussääntöjä noudatetaan esimerkiksi risteily toiminnassa ja muutoinkin? Ja täytyy myö- miettiä myöskin, mikä on risteilyaluksen optimikoko. Aiemmin risteilyaluksella oli 2000 matkusta, nykyään nämä luvut ovat jopa 5000 tasoa. Kurski. Ja päivän puhuja on herra Kurski. Przewodniczący, w decydującą fazę legislacji przed naszym... Kiitoksia, puhemies. Päätin käyttää puheenvuoron, koska tänä päivänä puhutaan paljon aktasopimuksesta. Puhutteko minulle, hyvä puhemies? Niin siis, nyt olemme hyvin ratkaisevassa vaiheessa kun tarkastelemme akta-tekstiä parlamentissa, yksityiskohdista taistellaan ja se on tietysti ihan perusteltua. Tässä on ollut uhreja, esimerkiksi minä. Minulla on pieni mainosfilmi, joka laitettiin internettiin ja joka sitten kopioitiin hyvin nopeasti. Joka tapauksessa olen aktasopimusta vastaan. Se ei ole oikeudenmukainen, ei tasapainoinen. Se on todellinen uhka. Ja se saattaa johtaa suuren sortoon internetissä. Monissa Puolan kaupungeissa on mielenosoituksia aktasopimusta vastaan. Siellä on, yksi, siellä on virkamiehiä, joita on asetettu syytteeseen. Ja jos nähdään, että ihmisiä asetetaan syytteeseen, kun he pyrkivät noudattamaan tekstejä niin internetissä, niin se on outoa. Vapaa internet eläköön. Problem was that you are not sitting in... oli se, että ei ollut oikealla paikalla ja joku teistä ei ollut rekisteröitynyt, mutta meillä ensimmäisen kertaa nyt puhemiehenä, joten te saatte puheenvuoron. Olkaa hyvä, teillä on yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Minä katson, että demokratia ja ihmisoikeudet ovat perusperiaatteita. Usein niistä puhutaan ja myöskin niiden loukkauksista. Kreikan osalta on omaksuttu uusia kriteereitä esimerkiksi enää yhteiskunnallisia, yhteiskunnallisia vaikutuksia – Satoja tuhansia ihmisiä on jouduttu irtisanomaan palkkoja ja eläkkeitä on leikattu julkisellakin sektor- sektorilla. Lisäksi työehtosopimuksia ei ole kunnioitettu. Nämä ovat perusoikeuskirjan loukkauksia ja loukkauksia ihmisoikeusperuskirjaa vastaan. Ja kyse on myöskin työoikeuden loukkauksesta ja työntekijöiden suojelusäännöksiäkin on rikottu. Selkeitä ihmisoikeusrikkomuksia siis. Puhemies, yhteiskunnallinen rakenne Kreikassa ollaan nyt täysin tuhoamassa. Minä haluaisin todeta, että mikäli tämä sopimus hyväksytään, tämä on loukkaus kreikkalaisia vastaan. Ei tällaista voi enää painaa villaisella. Hyvä komission ja sen haluan kiittää komission, että siitä hän jäi tänne aivan näin myöhäisen hetken loppuun asti. Haluan kiittää kaikkia tulkeja.